Uh, Hyvää huomenta kaikki. Me aloitamme nyt äänestykset vähän valitettavasti myöhässä. Yleensä minä puhun engl- ruotsia, mutta tässä äänestysprosessissa minä puhun englantia, koska näin teidän on helpompi seurata minua aloitan siis avan kokouksen ja me siirrymme kohtaan 11. Työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat vuotuisessa kasvuselvityksessä 2012. Maybe Mr. Rumeva want uh, the Ehkä Rumeva haluaa puhua näistä tarkistuksista. For the member number seven. Tämä koskee tarkistusta seitsemän. Pidättekö parempana, että äänestämme tästä silloin, kun sen tulee, vai puhunko tästä nyt jo nyt tässä vaiheessa? Problem. I... Hyvä, selvä. Tässä viitataan tarkistukseen seitsemän kohdassa 23, suullinen tarkistus, jolla korvataan kolme sanaa, missä sanotaan sosiaaliset automaattiset vakauttajat tässä pitäisi sanoa, käyttää pronominia they, ne. Nämä kolme sanaa pitää korvata they, ne sanalla. Se on neutraalimpi tapa ja ymmärtääkseni ihmiset ovat samaa mieltä. Tästä vain oli kyse. Uh, uh, Kiitos tästä. Minä luulen, että että ykkösestä ja kuutosesta ei ole mitään sanomista, että voisimmeko yhdessä niistä äänestää? Ai emme. Okei, tehdään sitten kerta yksi kerrallaan. Otetaan yksi, kaksi ja kolme yhdessä. Ei, ei, yksi kerrallaan. Ei mitään. Hämminkiä aloitamme. Aloitamme tarkistuksesta yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi. Anteeksi. Tarkistus viisi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt meille tulee tarkistus seitsemän. Meillä on suullinen tarkistus. Vastustaako joku sitä? Ei. Nyt sitten äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Nyt täytyy varmaan tarkistaa. Aloitamme koneäänestyksen nyt. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten me siirrymme seuraavaan kohtaan, energiatehokkuus ja direktiivien kumoaminen. And we first start with amendment number 14. Aloitamme numerosta 14 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 se on vedetty pois ja me siirrymme numeroon 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä tarkoittaa sitä, että ei, anteeksi, me siirrymme numeroon seitsemän. Numero seitsemän puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 18 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11. Tässä on kohta kohdalta kaksi osiota. EPP on pyytänyt sitä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää Tämäkin täytyy tarkistaa. Äänestys on alkanut. Nyt Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten koko lausuntoluonnos. Tämä on koneäänestys. Äänestys alkaa. ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelen valmistelijaa. Okay. We're then moving on to item 13, the Daphne program, and I will first give the floor to uh, Mrs. Bastos. Ensimmäisenä puhuu tässä seuraavassa kohdassa Rob Bastos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin näin alkuun kiittää varjoesittelijöitä, joiden kanssa yhteistyö on ollut erittäin hyvää. En voi mainita heitä kaikkia, mutta haluan mainita Silvi Giomin. Hän ei voi päästä paikalle tänään äänestämään kanssamme, koska hän on juuttunut Ranskaan lentolakon vuoksi. 73 tarkistusta, ei mitään suuria ristiriitoja. Jotkut lisäävät uusia ajatuksia, jotkut vahvistavat entisiä. Ja erityisesti olemme olleet huolissamme siitä, että voisimme säilyttää Daphne-ohjelman rahoituksen tai vahvistaa sitä. Se on nyt osa tällaista laajempaa oikeudet- ja kansalaisuusohjelmaa. Haluamme säilyttää rahoituksen vuosille 2014-2020 ja vaikka se onkin sisällytetty laajempaan ohjelmaan, niin haluamme mahdollistaa sen, että se on tärkeässä asemassa, kun torjumme väkivaltaa, joka kohdistuu naisiin, nuoriin ja lapsiin. Tämä oli se, josta olin erityisesti huolissani ja siitä syystä olen kiitollinen yhteistyöstä myös sihteeristölle ja EPPn sihteeristölle. Kiitoksia. Okay, we don't start to vote. Me aloitamme sitten äänestyksen. Aloitamme numerosta 20

tarkistukset raukeavat. Ja pääsemme kompromissiin neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja se tarkoittaa, että seuraava raukeaa numero 33. Sitten 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35, 40, 38 raukeavat. Menemme sitten numeroon 36 puolesta. Kädet ylös, vastaan, tyhjä, hylätty. Sitten 37 puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi, en kuullut mitä sanottiin. Tarkistamme numero 42. Äänestys alkaa tarkistuksesta 42. Ovatko kaikki äänestäneet? Now the vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänestämme numerosta 44. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä seuraavaa tarkistusta raukeavat. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 50 ja 54 äänestämme yhdestä, yhdessä puolesta vastaan tyhjään. Numero 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 raukeaa. 55 se onkin vedetty pois. Sitten kompromissi 5. Kompromissi 5. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Se tarkoittaa 62, 61, 57, 58 ja 59 raukeavat. Ja 60. 63 nyt. Puolesta vastaan tyhjää Kompromissi 6. Tarkistetaan numero 63. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 64 raukeaa, 66 raukeaa. Äänestämme numerosta 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 67, suullinen tarkistus. Halua, onko, vastustaako joku tätä? Ei, joten voimme äänestää sen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 raukeaa. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 raukeaa, 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 raukeaa, 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 hy- puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se tarkoittaa sitä, että kahdeksan ja seitsemän raukeavat. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Numero 10 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11 raukeaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Numero 15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy varmaankin tarkistaa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Numero 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 raukeaa ja näin me äänestämme tarkistuksesta yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten me äänestämme kokonaisuudesta koneella ja äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Thank you very much, Mrs. Bastos. Kiitos, rouva Bastos. Voilà. Jatkamme sitten kokousta ruotsin kielellä. Niin, rouva Cornelius sitten siellä tulee tosi vihaiseksi. Okay, please. We now proceed with the... No niin, nyt sitten kokous jatkuu ja minä puhun tässä ruotsia, kuten sanoin. Niin, pyydän teitä nyt istumaan aloillanne. Kokous jatkuu. Ja jos teillä kuulokkeet eivät jollain kuulla ole päässä, niin te ette ymmärrä yhtään mitään, mitä minä puhun. Nyt puhun siis ruotsia. Me siirrymme kohtaan 14. Täällä on äh, Sirpa Pietikai, pää, Pietikäinen ei ole päässyt paikalle, kun kone myöhässä. Ja me otammekin kohdan 5, eh, 5 nyt käsittelyyn ja mahdollisesti jopa kohdan 18. Katsotaan, miten käy. Voisinko nyt kaikille vedota, että jos haluatte jutella keskenänne, niin tehkääpä se tuolla huoneen ulkopuolella, kokoussalin ulkopuolella. Me emme siis ota kohtaa 14, koska Rova Pietikäinen ei ole paikalla, mutta me siirrymme kohtaan viisi, eli naiset ja ilmastonmuutos. Ensin minä annan esittelijälle puheenvuoron Rova Kiil Nielsenille. Kiitoksia puhemies Urbanin huippukokouksen jälkeen, kun lähes epäonnistui, sai aikaan tällaisen jonkinlaisen sopimuksen, ei kovinkaan kunnianhimoisen, kukaan ei sitä juurikaan ole innoissaan. Vaikkakin on mahdoton olla iloinen tästä tuloksesta, kuitenkin voimme Durbanista ottaa vastaan kaksikin tärkeää viestiä. Ensimmäinen EU erityisesti johtuen komissaari Hedgårdin työstä on alkanut ottaa uudestaan tällaista diplomaattista johtoasemaa ilmastokysymykseen, erityisesti mitä tulee erittäin tärkeään liittoutumisen taistelussa ilmastonmuutosta vastaan kaikkein vähiten kehittyneiden maiden kanssa ja eri saarialueiden kanssa. EUn asenne oli täysin erilainen kuin USAn asenne ja minä toivon, että me voimme jatkaa jatkossakin etulinjassa näissä kysymyksissä toiminnallamme samoin niin, että otamme huomioon oikeudellisia kysymyksiä kansainvälisissä yhteyksissä. Toinen selkeä viesti liittyy siihen, että naiset olivat sopimuksen päätekijöinä niin päätöksenteossa Koni Hedekoden johdolla, mutta myös puheenjohtajan Maite Knopana Mashabane oli tärkeä, samoin pää, pääsihteeri Kristina Figueres. Mutta sama koskee kansalaisjärjestöjä ja näitä rinnakkaistapahtumia, joista saatiin erikoistuntemusta erityissuhteista naisten ja ilmastonmuutoksen välillä. Durbanissa naiset näyttäytyivät muutoksen tekijöinä, keskeisinä toimijoina, samoin poliitikkoina ja kansalaisina. Olen sitä mieltä, että riippumatta tuloksista ilmastokysymyksessä pitää kuitenkin olla iloinen tästä paradigman muutoksesta mediassa. Naiset, jotka ennen nähtiin pelkkinä uhreina, oli kyse sitten kehitysyhteistyöpolitiikasta, maahanmuutosta, luonnonkatastrofeista, niin nyt heidän kuvansa on vähemmän passiivinen ja kokonaisvaltaisempi. He ovat uhreja, mutta myös toimijoita haavoittuvaisia, mutta myös heillä on tietotaitoa, kokemusta, joka on arvokasta koko planeetan kannalta. Huolimatta näistä muutamista kommenteista asia on kiireellinen. Mietintö, jossa olemme halunneet korostaa sitä seikkaa, että ilmastovastainen toiminta on äärimmäisen tärkeää toimintaa ja meidän pitää tehdä tästä ehdoton prioriteettikysymys EU:ssa. Niin ulkopolitiikassamme kuin sisäpolitiikassammekin Syrjintä, joka liittyy sukupuoleen, on aina läsnä yhteiskunnissamme. Me emme voi olla välittämättä ilmastopolitiikasta tässäkään mielessä, emmekä meidän pitää unohtaa tällaista ajatusreserviä ja toimintapotentiaalia, joka, jotta voimme taistella paremmin ilmastonmuutosta vastaan. Tässä mietinnössä minä olen halunnut välittää kolmenlaisia sano, kolmesta sanomaa. Ensinnäkin tiedostaminen on tilaisuus eikä mikään pakko, jotta voitaisiin paremmin ja oikeammin, tehokkaammin toimia ilmastonmuutosta vastaan. Sitten valtavirtaistamisen pitää samanaikaisesti näkyä kahdessa periaatteessa. Pitää käsitellä epätasa-arvo tekijöitä ja tarttua niiden syihin. Erityisesti pitää lisätä taloudellista riippumattomuutta ja naisten voimaantumiskeinoja omissa yhteisöissään. Lopuksi, jos haluamme parantaa tietämystämme ilmastonmuutoksesta ja sen yhteyksistä naisiin, tässä tarvitaan vapaaehtoisuutta ja pitää kerätä tietoja, joita jos otetaan huomioon sukupuolinen erittely parempi tuntemus vaikuttaa päätöksentekoomme, niin kuin tapahtuu, on tapahtunut kehitysyhteistyöpolitiikassa viimeisen 20 vuoden aikana. Koko maailmassa naiset kärsivät syrjinnästä, koska ovat naisia. Heidän tarpeensa, pyrkimyksensä, tilaisuutensa ovat rajoitetumpia ja niin ne otetaan vähemmän huomioon kuin miesten vastaavat tilastot, jotka käytetään sukupuolten mukaisesti, osoittavat, että tämä todellisuus koskee kaikkia elämän aloja ja kaikkia yhteiskuntia. Naiset pääsevät vähemmän kiinni äh, elosta varoista, heillä on vähemmän oikeuksia omaisuuteen. Naiset omistavat alle yhden prosentin maailman voimavaroista. Heitä on 70 prosenttia heistä elää alle dollarilla päivässä. Systemaattisesti he ovat aliedustettuja poliittisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa. 70 prosenttia parlamentin jäsenistä maailmanlaajuisesti on naisia, 80 prosenttia ministereistä on naisia maailmanlaajuisesti. Naiset kuitenkin suorittavat suuren osan, mistä eilenkin puhuimme, palkattomasta työstä, joka liittyy erityisesti eh, omaisten hoitoon, lasten, vanhusten hoivaan, hoitavat koteja, kotitalouksia. Kaksi kolmasosaa työstä suoritetaan naisten toimesta, kymmenen prosenttia kuitenkin on vain heidän tulotasonsa maailmantuloista. Naiset joutuvat ensimmäisenä seksuaalisen häirinnän ja väkivallan uhreksi. He ovat 80 prosenttia pakolaisista on naisia ja heidän kuolleisuutensa on viisi kertaa suurempi kuin miesten katastrofitilanteissa, siis luonnonkatastrofeissa. Nämä luvut osoittavat meille, että edelleenkin sitkeästi on tällaisia kulttuurisia, perinteisiä, sosiaalisia esteitä, jotka estävät tasa-arvon toteutumisen naisten ja miesten välillä koska miehet ovat kaikilla aloilla sosiaalisesti, taloudellisesti ja niin edelleen johtoasemassa, niin naisilla on vähemmän mahdollisuutta äh, sopeutua muutoksiin, syvällisiin muutoksiin, kuten ilmaston lämpeneminen ja sen seuraukset. Kuitenkin edistystäkin on saatu aikaan kansainvälisissä sopimuksissa, jotta paremmin voitaisiin ottaa huomioon naisten haavoittuvaisuus. Kymmenen vuotta sitten IPCC tunnusti, että sukupuolen ulottuvuus pitää ottaa huomioon, kun toimitaan ilmastonmuutosta vastaan. Useat kansainväliset tekstit, kuten Framework, luonnonkatosta teksti, Rion julkilausuma vuodelta 2002 ja muut sisältävät säädöksiä, jotta otettaisiin huomioon syrjintä, joka liittyy sukupuolen ja pitäisi ryhtyä huomattaviin toimiin, jotta voitaisiin integroida naiset kaikkiin ilmastopolitiikan osiin. Tietoisuus, epätasa-arvoisuus naisten ja miesten välillä sisältää kahdenlaista asiaa. Voimaantuminen ja avustaminen, nämä molemmat pitää ottaa huomioon toiminnassa, jos halutaan samalla tarttua kiireellisiin ja välittömiin ongelmiin, niin kuin katastrofeissa on tilanne usein, mutta näin voidaan myös saada aikaan muutoksia pidemmällä aikavälillä. Vain tällä tavalla valtavirtaistaminen voi saavuttaa tavoitteensa. Voidaan lieventää syrjinnän seurauksia ja vaikutuksia ja antaa tätä kautta naisille suurempaa riippumattomuutta ja vapautta. Meidän mietinnössämme korostetaan näin ollen täydentävyyden merkitystä toiminnassa, jolla pyritään suojelemaan naisia jo nyt kriittisen vaikeissa tilanteissa ja puhutaan siitä, kuinka tärkeää on muuttaa asenteita poliittisen ilmaston kautta ja pitää ottaa naisryhmät mukaan neuvotteluihin ja rahoitusmekanismeihin ja pyrkiä, pyrkiä parantamaan koulutusta ja konsultaatiota, joka kohdistuu naisiin. Ja pitää myös edistää hankkeita, jotka antavat enemmän valtaa naisille omissa yhteisöissään kehitysmaissa. Sama koskee myös EU-ssa eläviä naisia. Huolimatta lisääntymisestä siis tietoisuudesta tämä asia on otettu vain osittain huomioon erilaisiin ohjelmiin ja eurooppalaisiin ilmasto Tämä yhteys kuitenkin nähdään yhä suuremmin kehitysapukysymyksissä ja mitä tulee kehitysmaihin, mutta sukupuoli vieläkin puuttuu kaikista ilmastopuolitteista, jotka, joita käydään Euroopan sisäisesti 2050 tiekartta, joka määrittelee EUn prioriteetit, kun siirrytään kohti vihreää taloutta, pyritään vähentämään päästöjä. Ja tässä ehdotetaan myös alakohtaista lähestymistapaa, jotta voidaan saavuttaa määritellyt tavoitteet. Tässä ei siis kuitenkaan oteta huomioon näitä yhteyksiä, joita on naisten ja, tai epätasa-arvosta naisten ja miesten välillä. Kuitenkin sukupuoli liittyy ilmastokysymykseenkin EU-sisälläkin ja Tämä liittyy myös energiapolitiikkaan, niin kuin eilen todettiin täällä, kun keskustelimme Rovaistran mietinnöstä. Tämä koskee myös liikennettä, maataloutta. Sitten tulevan vihreän talouden pääkohdat jo nyt ovat pitkälti miesvaltaisia Tämä vaikuttaa koulutusmahdollisuuksiin, mutta kehittää myös yrityskulttuuria, joka ei juurikaan suosita sukupuolten välistä tasa-arvoa. Meidän pitäisi laajentaa näkemystämme. Tässä on kyse myös tehokkuudesta ja oikeudesta tietenkin. Ja lopuksi me toivomme, että sukupuolinen ulottuvuus, sen merkitys, sitä ei pidä jokaisen alan kohdalla erikseen merkitellä, vaan tällainen tietoisuus asiasta, sen ei pitäisi rajoittua vain naisten edustavuuskysymykseen politiikassa tai taloudessa. Pitäisi toteuttaa integroitua politiikkaa, jolla suo- edistetään tasa-arvoa. Tässä tarvitaan sitä, että tartutaan näihin äh, epätasa-arvon syihin. Politiikat, jos ei jatkuvasti oteta huomioon sukupuolikysymykseen, niin niihin liittyy riskejä, että ne vaikuttavat kielteisesti ponnisteluihin, joilla pyritään saamaan aikaan sukupuolista tasa-arvoa. Tutkimuksen puute, eritellyt tiedot, jolla tuetaan tutkimusta, kuten liikenteen, energian, maatalouspolitiikan yhteydessä esimerkiksi, jarruttavat parempaa ymmärrystä ja tietoisuutta sukupuolista ulottuvuudesta politiikoissa. Tämän halusin tänä aamuna teille selittää mietintöni yhteydessä. Kiitän jo etukäteen varjoesittelijöitä ajatuksista, joita, joita ovat lähettäneet jo ja jatkossa lähettävät ja olen aivan käytettävissä, niin voimme keskustella asiasta ja tehdä yhteistyötä, jotta tämä aihe saadaan kansalaisten ja toimielinten tietoisuuteen. Kiitoksia. Kiitos. Kill Nielsen. Nyt sana on vapaa ja ensimmäisenä Rova Estrella. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por felicitar a Sra. Kill Nielsen eh, pelo. Kiitoksia. Haluaisin näin alkuun onnitella edustaja Kill Nielseniä tästä mietinnöstä. Se on erittäin hyvin muotoiltu, se on mielenkiintoinen ja erittäin ajankohtainen nyt Durbanin jälkeisessä tilanteessa. Durbanissa naisilla oli poikkeuksellinen johtava rooli huippukokouksen tulokset olisivat tietysti voineet olla kunnianhimoisemmatkin. Siitä huolimatta ne olivat kuitenkin myönteisiä ja se on seurausta siitä, että naiset ovat olleet mukana Ja se edistys, joka saatiin aikaiseksi, oli nimenomaan seurausta siitä, että naiset ovat määrätietoisesti toimineet tuossa huippukokouksessa. Eilen täällä keskusteltiin minun mietinnöstäni, joka koskee energiatehokkuutta. Ja näiden kahden aiheen välillä on erittäin läheinen yhteys. Myös tämä osoittaa, että Naisia ei voi jättää minkä politiikan alueen ulkopuolelle tai talouden ulkopuolelle. Missä ikinä elämää onkin ja päätöksiä pitää tehdä, niin naisten täytyy olla niissä mukana. Me olemme tämän lausunnon kannalla pääpiirteittäin, varsinkin sen, että ilmastonmuutos ei ole sukupuolineutraali, koska se aiheuttaa erilaisia vaikutuksia sukupuolesta riippuen ja se myöskin pahentaa olemassa olevaa epätasa-arvoa varsinkin kehitysmaissa. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat nähtävissä vielä enemmän maailman köyhimmillä alueilla ja köyhimpien kansojen joukossa, kuten esittelijä on jo kertonut. Naiset ovat haavoittuvammassa asemassa, kun kysymys on ilmastonmuutoksesta ja kärsivät syrjinnästä ja erityisesti myös köyhyydestä. Tulvat ja kuivuus johtavat siihen, että naiset joutuvat työskentelemään vielä kovempaa, jotta voivat tarjota ruokaa, energiaa ja usein nuoret tytöt jäävät koulusta pois voidakseen auttaa äitiään näissä tehtävissä. Siitä syystä meidän täytyy tukea ajatusta siitä, että naiset täytyy ottaa täysin mukaan kaikkiin eri ilmastonmuutoksen torjunnan muotoihin. Ilmastonmuutoshuippukokous oli tästä hyvä esimerkki. Naiset täytyy ottaa mukaan päätöksentekoon – Kysymys on myös ilmastonmuutoksesta kaikilla eri aloilla. Sisältää myös tutkimustyön ja on tärkeää, että yhä useampi nainen on mukana tutkimustoiminnassa. Toisaalta, koska naiset usein hallitsevat näitä niukkoja hyödykkeitä, naiset ovat myös saaneet paljon tietoa ympäristön kestävyydestä, eikä tuota tietoa voi jättää huomiota. Naiset ovat kerta kaikkiaan vain sensitiivisempiä, kun puhutaan ympäristötietoudesta ja tuota tietoa tulisi paremmin hyödyntää. Varjoesittelijänä SD-ryhmälle aion esittää joitakin tarkistuksia, varsinkin kun puhutaan naisten aseman erityispiirteistä ja pakkomuutosta, kuten myöskin ympäristötilasta ja siitä, että meidän täytyy tarkastella sukupuoliulottuvuuden laajentamista kehityspolitiikasta silloin, kun kysymys on kestävästä kehityksestä ja vuosituhannen tavoitteista. Meillä tulisi myös olla sukupuolinäkökulma kehityspolitiikassa silloin, kun niitä muotoillaan. Ja sehän ei ollut riittävästi esillä tähän mennessä. Näin loppuun haluan vielä onnitella esittelijää. Kyseessä on hyvä mietintö, joka on oiva panos, kun pyritään kiinnittämään huomiota siihen vahvempaan rooliin, jota naiset tarvitsevat tämän päivän yhteiskunnassa. Ja kun kiinnittää huomiota niihin päähaasteisiin, joita sillä on edessä. Kiitoksia, sitä Rova Pekingin. Pietikäinen. Mr. Chair, uh, colleagues. Kiitoksia puheenjohtaja kollegat. Ensin haluaisin yhtyä onnitteluihin erinomaisesta mietinnöstä, jota esittelijä tässä on tehnyt. Hän on ottanut, hän on ottanut tärkeät kohdat ja dynamiikan mukaan. Ajatellen naisia ja ilmastonmuutosta on totta, että naiset ovat haavoittuvaisen ryhmä sekä taloudellisesti että mitä tulee vähäisiin resursseihin vaikeilla alueilla, missä naiset usein he elävät ja toimivat, on sitten kyse kehittyneistä tai kehitysmaista. Sitten toinenkin asia, todennäköisimmin he ovat kaikkein haavoittuvaisempia ryhmiä lapsineen ja kärsivät siis ilmastonmuutosta tätä kautta. Ja on, sekin on totta, että naisilta puuttuu vaikutusvaltaa kaikilla tasolla päätöksentekoa ja tämä on osa tätä dynamiikkaa ja koko ongelmakenttää. Siksi minä tuen tätä täysin ja haluaisin tukea niitä ajatuksia, että mitä meidän yleisesti pitäisi tehdä ja erityisesti mitä tulee ilmastonmuutosasioissa ja voimaanottaa naisia tätä kautta politiikassa. Ja ehkä meidän pitäisi ajatella jonkinlaista samanlaista mekanismia kuin 1238 päätöslausuma, jotta voitaisiin paremmin ottaa naisten asema huomioon. Sitten meillä pitäisi perustuslaisella tasolla olla oikeus puhtaaseen ympäristöön ja ilmaan ja oikeus käyttää resursseja. Tällä on myös tärkeä rooli, kun puhutaan naisista ja muutoksen vastaisesta taistelusta. Sitten asia, joka puheenvuorossa tuli myös esiin, Tämä koskee, tämä on perusongelmana monissa asioissa, nimittäin jäätyt poliittiset eri alueet. Naiset yleensä taloudellisesti tai sosiaalisesti koulutuksesti ovat niitä, tai naiset ovat vastuussa silloin, kun miehet pää, voivat kontrolloida voimavaroja, onko se sitten budjettivallasta tai taloudellisista muista voimavaroista that we especially would need to have tarvitaan naisia enemmän tietysti myös taloudelliseen päätöksentekoon. Puheenjohtaja, haluaisin korostaa vähän vahvemmin ehkä mietinnössä ajatusta siitä, että naisilla on tällaista positiivista valtaa, jos ajattelemme, että puolet väestöstä on naisia. Jos ajatellaan, että Naiset ovat kaikkein aktiivisimpia ryhmiä kansalaisyhteiskunnassa ja kansalaisjärjestössä kautta maailman. Ja jos ajatellaan vielä sitä asiaa, että naiset ovat juuri niitä, jotka kouluttavat pääasiassa lapsia ja kasvattavat heitä, he tekevät päätöksiä päivittäisistä kuluttaja kulutuskysymyksistä ja naisia on aika paljon mikrotasolla päätöksenteossa, joten haluaisin todellakin että EU-ssa määriteltäisiin, miten voimme tukea paremmin yhteistyötä, organisaatiota ja naisten toimintaa kuluttajina, kasvattajina, paikallisen tason päätöksentekijöinä, koska tässä tätä kautta vo, muutos voisi tulla esiin varsin voimakkaasti. Kiitoksia. Eh, Kiitos tästä. Sitten olen itse tässä seuraava puhuja. Minä olen varjoesittelijä tähän mietintöön. Minä olen aivan samalla linjoilla edellisten varjoesittelijöiden kanssa, että tämä on erittäin hyvä mietintö. Ja kuten täällä sanottiin aikaisemmin, siinä on kaikkein tärkeimmät asiat sisällöllisesti otettu huomioon. Joskus kuulan vielä sellaisiakin kommentteja, että mitä sukupuolinäkökulmalla on tekemistä ilmaston kanssa. Mutta tämä kyllä hyvin osoittaa sen, että tämä yhteys on hyvin voimakas ja se vaikuttaa ihmisiin. Ei ole kysymys pelkästään mistään teknisistä asioista, vaan sosiaalisista seikoista, jotka liittyvät kysymykseen. Täällä on hyvä ehdotus, siis siellä on tärkeitä asioita mukana. Ja joitakin, joitakin tarkistuksia itse aion tehdä. Esimerkiksi sellaisen, että miksi tämä ehdotus tehdään, niin siinä voitaisiin ottaa esille se, että että tavaroiden kulutus on erilaista naisilla ja miehillä. miehillä. E, miehet käyttävät autoja ja syövät enemmän lihaa, eli siis kulutustottumukset ovat erilaisia ja nämähän johtavat nämä kulutustavat ilmastonmuutokseen. Se voitaisiin ottaa tänne mukaan erilaisena kohtina. ABCD. Ja liittyen kohtaan yhdeksän, täällähän otetaan esille se, että naisten osaaminen ja taidot täytyy ottaa huomioon. Voin ottaa kolme esimerkkiä tästä asiasta. Naisten osallistuminen ja koulutus on tuonut mukanaan parannuksia esimerkiksi Tunisiassa. Mm, he ovat estäneet aavikoitumisen leviämistä, on tehostettu veden keräystä ja säilytysmenettelyjä ja myöskin biologista monimuotoisuutta on naisten toimin suojeltu. Jossakin muissa maissa sitten taas naiset ovat istuttaneet puita ja se on parantanut elintarvikehuoltoa. 93 oli sellainen ohjelma muistaakseni, jossa ihmisiä paljon kuoli, mutta kaupunkin nimessä Siika ei kuollut kukaan. Syy siihen oli se, että naiset olivat saaneet koulutusta vaaranmerkkien tulkintaan. On tärkeää tämä kohta yhdeksän, että ymmärretään, mitä naisten taidot voivat tuoda mukanaan. Ja siis naisten ja miesten etu on se, että naisetkin osallistuvat. Sitten eu tasolla voidaan myös toimia. Me voimme kannustaa valtioita tekemään, mutta EU-sakin, että tämä tasa-arvonäkemys tulee kaikkiin politiikan sektoreihin. Joskus tämä unohtuu, voidaan sanoa näin diplomaattisesti. Jos tämä ajatus olisi alusta asti olisi mukana, niin olisi parempi, mutta minä tulen tekemään näistä tarkistuksia. Kiitoksia tästä hyvästä työstä, olen hyvin iloinen siitä. Sitten Rova Papadopoulou. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι είναι μια πολύ ισορροπημένη έκθεση. Καταγράφονται όλα. Niin, minäkin haluaisin sanoa, että tämä on tasa-arvoinen, tasapainoinen mietintö. Tässä on kaikki mainittu se, mikä on syytäkin mainita. Ilmastopakolaiset on kysymys, jonka haluaisin ottaa esiin. Kehitysmaissa ympäri maata, maailmaa tapahtuu luonnonkatastrofeja, jotka johtuvat ilmastonmuutoksesta. Hyvin monet naiset, miehet ja e, lapset joutuvat muuttamaan kotisijoiltaan. Me ymmärrämme siinä yhteydessä, mitä ilmastopakolainen tarkoittaa. Jos naisilla on lapsia, tai jos naiset hoitavat vanhuksia tai vammaisia, niin tällaiset asiat koskettavat heitä hyvin voimakkaasti. Perheen yhdessä pysyminen on yhteiskunnan asia. Ja jos perheet hajoavat, niin koko yhteiskunnan yhtenäisyys on vaarassa. Mikrolainat naisille, ne pitäisi taata niiden olemassaolo, jotta naiset voivat eh, tehdä kaikenlaisia töitä myöskin kehitysmaissa. Naisilla täytyy olla enemmän mahdollisuuksia. Meillä on Euroopan neuvoston kertomuksissa ja muidenkin organisaatioiden kertomuksissa nähneet, että naiset, jotka saavat mikrolainoja, niin nämä rahat koituvat myös lasten hyväksi. On hyvin tärkeää, että nämä ilmastopakolaiset saavat myös tukea, jotta perheiden asiat voidaan hoitaa. Minun mielestäni tämä aihe pitäisi ottaa huomioon. Ja tämä koskee hyvin paljon sitä, että naiset ovat jälleen aktiivisesti yhteisössä mukana. Yeah. Kiitos tästä. Ei täällä näytä olevan ketään muuta, joka haluaisi puheen puheenvuoroa ja käännyn sitten komission puoleen. Onko siellä näkemyksiä? Thank you very much, uh, Mr. Chair. Kiitoksia kovasti, hyvä puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Halusin vain pääosastamme nimissä kiittää tästä mietinnöstä. Se on erittäin hyvä, kuten juuri todettiin, sukupuolinäkökulma näkökulma usein jää syrjään, kun keskustellaan ilmastonmuutoksista ja naisryhmät, muut sidosryhmät ja EU pyrkivät lobbaamaan enemmän päästövähennysten puolesta ja painostamaan niitä, jotka eivät kanna vastuutaan niin, että päätäisiin hyvin kunnianhimoiseen sopimuksen vuoden 2012 jälkeen, jossa mukana ovat myös kaikki kehitysmaat ja kehittyvät maat. Luonnollisestikin Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisesti kehitysmaihin ja niissä eläviin naisiin. Siitä syystä on tärkeää, että vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä ja näin voidaan auttaa niitä, jotka ovat kaikkein haavoittuvammassa asemassa sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Sukupuoliepätasa lisäksi työnjako ja yhteiskunnan asema johtaa siihen, että ilmastonmuutos ei kohtaa naisia ja miehiä samalla tavalla. En aio tässä jatkaa näiden asioiden käsittelyä sen enempää. Komissio kuitenkin tukee sitä, mitä täällä on todettu ja halusin vain mainita sen, että tämä kahden äh, tavan lähestymistapa ja yhteistyö näissä kysymyksissä johtaa siihen, että olemme ottaneet käyttömenetelmiä, jotka ovat erityisesti suunniteltuja jotta voitaisiin huomioida näkö, nämä näkökohdat. Olemme esimerkiksi avainasemaan asettaneet nämä tasa arvokysymyksiin liittyvät näkökohdat vuosille 2020-2015 ja komission tasa-arvostrategia vuosille 2010-2015 sisältää ne myöskin ja tämän lisäksi ja ne ovat useissa ohjelmissamme siis mukana. Eurooppalainen tasa-arvoinstituutti on vuoteen 2012 mennessä ottanut esille ne ennakkoluulot, joita tarvitaan, jotta se olisi keskeisessä asemassa ja se vie loppuun myös niiden indikaattoreiden suunnittelun, joilla mitataan sitä, miten naiset saavat olla mukana päätöksenteossa. Haluaisin myös todeta, koska olen näistä kysymyksistä vastuussa, että otamme huomioon myös tasa-arvokysymyksen strategiamme varten vuodelle 2013. Joten kun se hyväksytään, niin se on täysin katettu. Olemme käyneet täällä valiokunnassa ne myös marraskuussa. Komission jäsen kävi täällä ja hän mainitsi sen, että kaikkein tärkein asia, joka tähän liittyy, koskee kehitysmaita – ja siihen kiinnitämme eniten huomiota. Mm, kuitenkin kannattaa myös mainita, että asioita hoidetaan myös Euroopan tasolla. Komissio on huomioinut kaikki nämä erilaiset kysymykset ja pyynnöt. Olemme huomioineet ne siis ja arvioimme ne. Palaamme sitten siihen, mitä niiden suhteen voimme tehdä. Kiitoksia. Tack så mycket för det och då ger... Kiitoksia. Ja näin sitten päätössanat vielä edustaja Kiel Nielsenille. Euh, Minä olin iloinen kaikista näistä tarkistuksista. Ne parantavat tätä mietintöä. Me olemme niistä kaikista tyytyväisiä. Tack så mycket och eh, då är den eh, Kiitoksia. Näin tämä kohta on käsitelty. Ja kerron vain aikataulusta. Tarkistustehtämisen määrä aika 10.1. kello 12 mennessä. Niitä käsitellään 25. ja 26. ensimmäistä. Niistä äänestetään 27. ja 28. helmikuuta. Ja joko maalista tai huhtikuun täysistunnossa asiasta käsitellään. Näin voidaan tämä kohta jättää taakse ja palataan takaisin kohtaan 14. Se koskee naiset ja päättäjinä, laatua ja tasa-arvoa. Ja näin annan puheenvuoron edustaja Pietikäiselle. Olkaapa hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Naiset poliittisina päätöksentekijöinä on kysymys sekä laadusta että tasa-arvosta. Tasa-arvosta siksi, että naisilla jo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien julistuksen mukaan on yhtäläiset oikeudet osallistua poliittiseen päätöksentekoon ja sen valmisteluun kuin miehillä. Ja ihmisoikeudesta sikäli, että naiset on ehkä kaikkein suurin poliittisessa päätöksenteossa syrjäytynyt ryhmä siksi, että myöskin muut syrjäytyneet ryhmät, kuten seksuaali- tai etniset vähemmistöt, ovat aina suhteellisesti huonommassa asemassa silloin, kun heidän edustajansa on naisia. Se on laatukysymys myös siksi, että mitä monipuolisempi päätöksentekijä rakenne meillä politiikassa on, sitä useampia erilaisia näkemyksiä poliittiseen päätöksentekoon myöskin tulee ja sitä parempia poliittisia päätöksiä tällä hetkellä huolestuttava kehitys koko euroopan unionin alueella on ollut se että naisten edistyminen niin paikallisessa kansallisessa kuin euroopan unionin poliittisessa päätöksenteossa on pysähtynyt ja olemme paikallisesti kokeneet myös jopa takaiskuja. olemme siis vielä kaukana pariteetista tilanteessa jossa 50, 50, 40, 60 jaolla naisia ja miehiä on yhtä paljon päätöksenteossa. On siis syytä katsoa, mitkä ovat niitä esteitä, jotka aiheuttavat tämän tilanteen. Ja esteet ö, voidaan toisaalta jakaa rakenteellisiin, kuten puuttuvat hyvinvointivaltion rakenteet, naisten suuremmat hoivatehtävät, lasten sairaiden tai ikäihmisten osalta. huonompi taloudellinen asema huonommat työskentelyolosuhteet eli huonommat edellytykset vapauttaa aikaa ja osallistua poliittiseen päätöksentekoon ja vapauttaa aikaa perhevastuusta tai hoivavastuusta. syinä ovat myös vielä hyvin voimakkaina olevat stereotypiat niin mediassa kuin myöskin poliittisissa päätöksentekorakenteissa ja puolueissa jotka määrittelevät naisille tietynlaisia rooleja poliittisena päätöksentekijänä ja usein asettavat myöskin naisen uhrin asemaan tai naisen osittain itse syylliseksi siihen että hänellä ei ole enempää poliittista valtaa syy voisi siis johtua esimerkiksi siitä että äiti preferoi enemmän lastenhoitoaan ja silloin ei puututakaan siihen rakenteelliseen syyhyn minkä takia hän katsoo että hänellä ei ole mahdollisuuksia osallistua poliittiseen päätöksentekoon vaan syyllistetään rakenteiden puutteesta naista itseään. syyt ovat myös hyvin syvällä itse poliittisessa rakenteessa puoluerakenteessa miten se asettaa naisia ehdolle edustuksellisiin vaaleihin miten se ottaa naisia mukaan omaan poliittisen päätöksenteon rakenteisiin ja miten poliittinen valta oikeasti myöskin puolueessa jakautuu. sama segregaatio tehtävien jakautuminen miestyypilliseen ja naistyypilliseen näkyy usein, usein myös puolueiden sisäisessä toiminnassa, mikä sitten heijastuu myöskin edustuksellisen demokratian tehtäviin. Naiset ovat vastuutehtävissä, hoivavastuutehtävissä, ympäristön, koulutuksen, terveydenhuollon, sosiaalihuollon, äh, rahan jakamisen tehtävissä ja miehet usein enemmän tehtävissä joilla heillä on kontrolli resurssien yli budjetti kauppa ja talouspolitiikka ja johtavat poliittiset asemat. naisten suhteellisesti huonommasta asemasta äh, työelämässä ja yleensä taloudellisesti äh, miehiä heikommasta asemasta yhdessä äh, stereotyyppisten rakenteiden kanssa johtuu myös se että niissä järjestelmissä joissa vaalikampanjointi on hyvin ehdokasvetoista naisilla on vähemmän resursseja käytettävissä itse poliittiseen työhön ja vaalikampanjointiin ja niissä järjestelmissä joissa rakenteet sitten suuntaavat puoluerahoitusta kampanjointiin naiset ovat usein aliedustettuna poliittisessa kampanjoinnissa on myös huomattavaa että <clears throat> kun eh, katsotaan naisia poliittisina päätöksentekijöinä niin kysymys sen lisäksi että naisia on suhteellisesti hälyttävän vähän, vähän yhä edelleen eh, ja että tehtävät ovat jakautuneet epätasa arvoisesti eh, poliittisesti miesten ja naisten kesken myös valmistelevasta virkamieskunnasta on löydettävissä sama rakenne johtavissa äh, valmistelukomiteoissa johtavilla virkamiespaikoilla ja varsinkin kun tullaan taloudelliseen päätöksentekoon on aivan selkeä miesyliedustus ja naisaliedustus. Ja täytyy muistaa että edustuksellinen demokratia äh, pohjaa päätöksentekonsa valmistelun pohjalle jolloin naisten, ja naisten näkemykset ikään kuin kahteen kertaan aliedustuvat. Ensin valmistelussa ja sen jälkeen sitten varsinaisessa päätöksenteossa. No, naisilla on myöskin paljon voimavaratekijöitä poliittisina vallan Naiset ovat aktiivisia monessa järjestötoiminnassa arvoisa puhemies tässä mietinnössä olen lähtenyt, koettanut lähteä sitten myöskin hyvin konkreettisesta listauksesta siitä minkälaisella työkaluvalikoimalla me voisimme sitten puuttua tähän epätasa arvoiseen tilanteeseen ja edetä asteittain lähemmäs pariteettia mietinnössä eh, ehdotetaan että tarvitsisimme sekä kansallista että euroopan unionin tasoista monitahoista strategiaa joka ottaa huomioon nämä hyvin erilaiset syyt naisten syrjäytymiseen poliittisesta päätöksenteosta. osana sitä tulee olla hyvinvointivaltiorakenteiden eh, parantaminen myös euroopan unionin tasolla niin perusturvan kuin peruspalvelujen parempi takaaminen kansalaisille ja parempi työelämän ja perheen yhteensovittaminen. Siihen tarvitaan äh, äh, lukuisa äh, määrä naisten omaa, oman toiminnan tukemista, kuten nykyistä parempia kampanja-avustuksia ja toiminta-avustuksia naisjärjestöille heidän omaan toimintaansa silloin, kun kansallisia tai Euroopan unionin tason vaaleja käydään mutta siinä strategiassa tarvitaan myös hyvin paljon sitovia toimenpiteitä jotka koskevat puoluerakennetta ehdokasasettelua ja virkamiesten asettamista johtaviin tehtäviin. on olennaista että me löydämme sellaisen työkalupakin sellaisen kokonaisuuden jossa puolueita kehotetaan tarvittaessa myös puoluerahoitukseen liittyvin tuki tai sanktiokeinoin asettamaan yhtä paljon naisia ja miehiä sekä ehdokkaiksi että myös oman sisäisen päätöksentekonsa eri asteille. siellä missä se on sopivaa myös erityyppistä mahdollista jopa kiintiörakennelmaa tai tasapuolisuusrakennelmaa on syytä miettiä myös itse ehdokasasettelussa kansallisella tasolla tarvitsemme samanlaista ähm, äh, periaatetta silloin kun esimerkiksi jäsenvaltiot asettavat äh, ehdokkaansa euroopan komission äh, jäsenten virkaan heidän tulee jatkossa mielestäni esittää sekä naista että miestä ja myös komission puheenjohtajan tulee pyrkiä komission muodostamisessa pariteettiin eli siihen että naisia ja miehiä on yhtä paljon näissä tehtävissä ja myös komission ja neuvoston jäsenvaltioiden on lisättävä sukupuolten tasa arvoa pariteettia korkeiden virkamiesten nimittämisessä äh, ja tämän on tapahduttava tarvittaessa äh, kiintiöiden avulla ja kansallisten hallitusten on äh, nimittäessään eu korkeisiin virkoihin pidettävä huolta siitä että nimitysprosesseissa on tasapuolisesti sekä naisia että miehiä on myös syytä asettaa toiveita kansallisille parlamenteille ja euroopan parlamentille siitä että nämä edustukselliset elimet toimivat niin että keskeisissä vallankäyttöasemissa puhemiehinä ja valiokuntien puheenjohtajina on yhtä paljon naisia kuin miehiä koko vaalikauden aikana ja tätä 50 prosentin tavoitetta voitaisiin sitten sen toteutumista mitata eh, esimerkiksi kolmen peräkkäisen vaalikauden aikana, jotta tämmöinen kansallinen tai osa, osaamiseen tai poliittiseen balanssiin, eh, balanssista eh, johtuva tarvittava jousto voidaan toteuttaa. Mutta strategiat sinänsä eivät riitä tarvitaan myös parempaa tutkimusta ja erilaisten tavoiteohjelmien toteutumisen seurantaa ja onkin toivottavaa että euroopan komissio resursoi tähän liittyvää tutkimusta ja arviointiohjelmia nykyistä paremmin sinällään pelkät tutkimus tai arviointiohjelmat eivät myöskään riitä vaan tarvitaan myös velvoittavaa prosessia missä sitten sekä kansallisella tasolla että euroopan unionin tasolla katsotaan miksi tavoitteet kohti pariteettia päätöksenteossa eivät ole toteutuneet ja annetaan konkreettinen toimenpideohjelma miten olemassa olevaa politiikkaa tullaan korjaamaan niin että pariteettiin jatkossa päästään kiitän jo tässä vaiheessa hyvästä yhteistyöstä sekä sihteeristöä kollegoitani että myös varjoja ja toivon teiltä erittäin hyvää ja kriittistä ja laajaa palautetta jotta saisimme tästä tärkeästä asiasta yhteisesti mahdollisimman hyvän raportin. Eh, Kiitoksia. Näin sana on vapaa. Edustaja Oviid on pyytänyt ensimmäisenä puheenvuoroa. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää erittäin perusteellisesta esityksestä ja perusteellisesta mietinnöstä, joka on valaissut kaikki eri puolia erittäin hyvin. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että päätösten laatu riippuu päätöksentekijöiden laadusta. Kun me teemme päätöksiä yhteiskunnastamme, niin meidän tulee saada mahdollisimman tasa-arvoinen päätöstentekijöiden joukko näiden päätösten taakse. Mutta meidän ei pidä pelkästään puhua näistä asioista naisten kesken, vaan viedä asioita pidemmälle. Jos me emme onnistu saamaan miehiä mukaan keskustelemaan näistä asioista, niin edelleen jäämme siihen tilanteeseen, mikä ennenkin on olemassa. Status quo jää voimaan. Minusta meidän pitäisi enemmän käsitellä sitä, millä tavalla saisimme miehet mukaan pohdintoihimme, millä tavalla voimme muuttaa lähestymistapaa näissä kysymyksissä. Hyvin suuri osa yhteiskunnista ei pidä tasa-arvokysymyksiä nimittäin mitenkään vakavasti otettavina kysymyksinä, mutta muutokset alkavat muutoksista meidän päässämme. Tähän meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Kiitoksia. Tack för det och då går ordet till fru Bilbao. Varsågod. Ja, kiitoksia seuraavana edustaja Bilbao. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja sanoa, että tänään voidaan vielä jättää tarkistuksia ja me tulemme tekemään joitakin vastakkaisia tarkistuksia. E, Tämä on kuitenkin hyvä. Mietin tässä on kyse oikeudesta, demokratiasta erityisesti, kun me naiset edustamme yli 50 prosenttia Euroopassakin väestöstä ja näin ollen mielestäni meidän täytyy saada, voida tasapuolisesti osallistua naisten ja miesten toimintaan. Ja puhun tasapainoisuudesta, koska Ehkä myös tällainen kielenkäyttö on hyvä otettu käyttöön suurimmassa osassa mietinnöistä, josta, joita hyväksytään kansainvälisesti ja EU-ssa ja valtiotasolla myös. Ja sanoa, että tarkistukset koskevat erityisesti konkreettisia vastuukysymyksiä poliittisten puolueiden kohdalla ja myös AY-liikkeen kohdalla. Tästä ei kuitenkaan tässä mietinnössä puhuta, mutta näilläkin tahoilla on oma vastuunsa kollektiivisesti työmaailmassa ja ne ovat edustettuna myös toimielintasolla. Ja haluan vielä sanoa, että mitä olemme huomanneet, on täällä maailmassa Euroopassa myös, ei vain kansallisella, vaan myös alueellisella ja paikallisella tasolla on, että nämä sellaiset kokemukset, joissa on puututtu hallinnollisesti epätasavaroin, niin tämä on vaikuttanut myönteisesti edustuksellisuuteen ja osallistumiseen. Me tiedämme hyvin, minkälaiset toimenpiteet tehoavat, ja me nyt jo pystymme ryhtymään konkreettisiin toimiin, jotta voimme edistää tätä asiaa. Tästä mielestäni puuttuu yksi maininta ongelmasta, joka vaikeuttaa naisten osallistumista parlamentaarisessa elämässä. Nimittäin kyse on eurooppalaisen lainsäädännöstä. Se ei ota huomioon sitä mahdollisuutta, että voidaan korvata naiset missään parlamentissa silloin, kun he ovat esimerkiksi äitiyslomalla. Tämä on aiheuttanut ainakin minun tapauksessani ongelmia. Alueellisessa parlamentissa tämä on ollut varsin ikävä tilanne silloin, kun naiset ovat juuri synnyttämässä ja sitten ovatkin ajatelleet, että he ovat tavallaan vastuussa tietystä äänestyksestä ja heidän on kyse ehkä jostain puheenjohtajan valinnasta, he eivät voi kuitenkaan osallistua. Tiedän, että tämä ei ole helppoa, mutta tämäkin asia pitäisi ottaa huomioon tarkistusten kautta. Siis tällaisia konkreettisia keinoja vaikuttaa siihen, että voitaisiin parantaa naisten osallistumista normaalilla tavalla poliittiseen elämään. Siksi meidän pitää ehdottaa konkreettisia keinoja, jotta voidaan muuttaa hallinnollisia lakeja, muutetaan vaalilakeja, koska näissä vaaleissa juuri pitää ottaa huomioon se, että listat, joita puolueet esittämät, ovat tällaisia tasapuolisia listoja ehdokkaista, joissa on muka, pitäisi olla mukana ainakin 50 prosenttia naisista, koska tällä tavalla voidaan vaikuttaa. E- enemmänkin voi olla, mutta vähempää ei saa olla, joten vaalilait ovat niitä, joiden kautta voimme seurata osallistumista ja miten osallistuminen tasapainoisesti toteutuu eri vaaleissa. Ja haluan vielä sanoa, että tulen tekemään eri tarkistuksia, koska alue, johon pyrimme vaikuttamaan, ei ole vain kansallinen taso. Tässä tarvitaan myös alueet mukaan, koska Euroopassa on kyse kansakuntien Euroopasta, mutta myös alueiden Euroopasta, joilla on ollut myönteisiä kokemuksia, kuten Baskimaassa 2005 esimerkiksi. Siellä hyväksyttiin tasa-arvolaki, ja tätä kautta muutettiin myös vaalilakia ja julkishallinnollisia lakeja ja tätä kautta mahdollistin se, että naiset voivat tasapainoisesti osallistua niin parlamentaarisen elämään kuin myös hallitustoimintaan. Joten tällaisia konkreettisia toimia ehdottaisin. Ja haluan vielä sanoa, että mitä tulee tähän itse mietintöön, on olemassa yksi kysymys, jota en ymmärtänyt. Ja tulee varmaan tästäkin tekojen tarkistuksen, nimittäin naisten osallistuminen valituille paikoille. Kohdassa neljä täällä puhutaan siitä, että naisten tasapainoinen 50 prosenttinen edustus pitäisi toteutua ainakin kolmessa vaalikaudessa. Mielestäni tämä pitäisi olla pysyvästi näin ja silloin kun tämä on aivan normaalia toimintaa, niin silloin meitä kaikkien pyrkiä siihen, tai kunnes tähän päästään, niin kiintiötä tarvitaan, mutta tässä puhutaan vain kolmesta vaalikaudesta, vaikka kuitenkin tällaisen asian pitäisi olla pysyvää luonteeltaan. Ja sitten kohta, jossa puhutaan sitä, miten voidaan edistää naisten osallistumista poliittisen elämän kohdassa 16. Täällä puhutaan tasapainosta työ- ja perheelämän välillä, tasapainosta tasapuolisesta vastuunjaosta äitiys- ja isyyslomien kohdalla, mutta kun jos meillä on sopimus näistä kustannuksista äitiys- ja isyyslomissa, koska ongelmia yleensä syntyy kuitenkin tästä naisille silloin, kun on kyse sitten rahoituksesta. Ja pitäisi myös muistaa, että Euroopan parlamentissa vieläkin on vaikeuksia siinä, että että, saata, että saataisiin kunnon palkkaa äitiys- ja is, is, isyysloman aikana. Minusta tämä tuntuu erittäin mielenkiintoiselta tekstiltä ja pitäisi vahvistaa tätä viittausta tietosvälineisiin, koska jos analysoimme poliittista kuvausta mediassa, niin naisen kuvaa, esimerkiksi vaikka puhuttaisiin mistä lehdestä tämän päivän tai lehdestä, niin yleensä naisen imago on, on tällainen näkymätön, häntä, hänet tältäkin hävitetään, ja myös tekstit, kuvatekstit yleensäkään eivät edistä myönteisesti naisten asemaa. minkälaiset naiset voivat olla merkittäviä Euroopassa? No kaikkihan muistavat tietysti Angela Merkelin, mutta minä toivoisin, että voisimme nähdä kuvan laajempana ja nähdä, että naisten osallistuminen on kuitenkin aika vähäistä. On tärkeää kuitenkin, että naisia toimii päätöksenteossa, koska jos otetaan mikä tahansa mietintö, puhutaan vaikka YK-raporteista, niin huomaamme, että jatkuvasti teksti tekstiltä naisten e- osa päätöksenteossa liittyy solidarisuuteen, hyvinvointiin, sosiaalisen hyvinvointiin, mutta myös lapsien hyvinvointiin. Heihin liittyy vähemmän korruptiota, toiminta on tehokkaampaa ja lopuksi vielä sanoisin, että miesten kuva päätöksenteossa kansainvälisesti ajatellen liittyy konflikteihin ja naisten kuva liittyy tavallaan rauhaan, rauhan kysymyksiin puhun eri rotuista naisista ja niin edelleen kaikkialla maailmassa kuitenkin, että yleensä liitetään tällaisiin rauhankysymyksiin. Meillä on monia syitä tehdä työtä tällä alalla ja parantaa naisten osallistumista päätöksentekoon poliittisesti. Kiitoksia. Tack för det och då går ordet till fru. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Padopulo. Kiitoksia. Minäkin onnittelen edustaja Pietikäistä erittäin hyvin kirjoitetusta mietinnöstä, joka korostaa todellakin tarvetta kvantifioituihin tavoitteisiin ja selkeisiin toimintasuunnitelmien avulla voidaan edistää naisten asemaa. Liian paljon on erilaisia välineitä, joita ei ole hyödynnetty ja niitä tulisi käyttää, jotta voitaisiin katsoa, mitä puolella tapahtuu ja todellisessa elämässä. Olemme samaa mieltä. Minä olen SD-ryhmän varjoesittelijä, olemme aivan samaa mieltä siinä, että naiset ovat aliedustettuina, varsinkin talous- ja rahoituskysymyksissä, kaupassa, puolustuksessa, ulkokysym- ulkoasian kysymyksissä ja monilla muilla aloilla. He ovat myös aliedustettuina johtavissa asemissa, valiokunnissa, poliittisissa ryhmissä ja muualla. Ja olemme saaneet nähdä, että jopa Euroopan komissiossa tuo lukumäärä on pysähtynyt kolmasosaan, eikä komission puheenjohtajana koskaan ole ollut naista. Nämä ovat jotkut niistä kysymyksistä, joita aiomme viedä eteenpäin ja kello kolme mennessä tänään iltapäivällä näin tehdään, koska mietinnössä on kaikki, mitä haluamme mainita. Valtion rooli, poliittisten puolueiden rooli, median rooli, komission rooli, jäsenvaltioiden rooli, kuten myöskin poliittisten puolueiden rooli. Ja uskoakseni todellisen muutoksen saa aikaan se, että tällaiset laillisesti sitovat menettelyt, jotka koskevat äänestyskiintiöitä, otetaan käyttöön kaikissa Euroopassa jäsenvaltioissa, koska jokaisella maalla on oma järjestelmänsä ja jokaisella poliittisella puolueella on erilainen tapa nimetä ehdokkaita esimerkiksi äänestysluetteloihin. Ja naisilla ei kyllä ole samankaltaisia mahdollisuuksia mediassa silloin, kun he ovat ehdokkaana vaaleissa. Meidän tarkistuksissa myötä on useita. Painotamme tarvetta näille välineille ja sille, että ne ovat sitovia, jotta ryhdytään juridisiin toimenpiteisiin. Ja tietysti tuemme erilaisia tavoite- ja kiintiömenettelyitä ja mahdollistamme tiedottamisen ja tietoisuuden lisäämisen. Viimeinen kommentti koskee sitä, että päätöslauselma aivan liikaa tästä asiasta. On Pekingin äh, foorumi, New Yorkin foorumi, äh, Euroopan neuvoston päätöslauselmat, Euroopan parlamentin päätöslauselmat. Se, mitä tarvitaan, on hyvä käytäntö yhdessä maassa – ja me tiedämme, että Skandinavian maissa niitä on paljon, kun pyritään edistämään naisten osallistumista politiikkaan. Nämä hyvät käytänteet tulisi täytäntöönpanna tavalla tai toisella kaikissa muissa jäsenvaltioissa. Muussa tapauksessa se, että jokainen jäsenvaltio voi itse omalla vauhdillaan päättää, millä tavalla tasa arvoon päästään, niin siihen kyllä kuluu hirvittävästi aikaa juridisesti sitovat menettelyt ovat ehkä kaikkein tehokkaimpia, ja tämä on yksi niistä tarkistuksista, joita tuemme, jotta voitaisiin viedä eteenpäin lisätoimia ja täytäntöönpanoa kaikista niistä päätöslauselmista, joita vuosien varrella on mukaan sattunut. Tack för det. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja näin sitten itsekin olen tässä äh, puheenvuorolistalla ja olen minäkin myös varjoesittelijänä. Ja myös tässä olen samaa mieltä, aivan kuten edustaja Kiel Niissenkin, että tämä on mahtavan hyvä mietintö, jonka olet tehnyt. Se on erittäin konkreettinen. Arvostan sitä, että tämä ei ole pelkkää sanahelinää, vaan siinä on todellista toimintaa mukana. Eli olet tehnyt oikein hyvää työtä ja olen erittäin iloinen siitä. Sitä arvostan. Minulla ei ole hirvittävän monta tarkistusta, mutta joitakin kuitenkin, jotka aion tänään esittää. Yksi niistä lähtökohdistani tiedän, että keskustelua käydään siitä, että ovatko kiintiöt hyviä vai eivät. Minun lähtökohtani tässä yhteydessä on se, että normaalitapauksissa, kun katsotaan paikkajakoa, niin jos halutaan saada aikaiseksi pätevyyttä, niin tietysti luonnon loputus pitäisi olla se, että 50 prosenttia on naisia ja 50 prosenttia miehiä. Jos näin ei tapahdu, niin silloin ei ole hyödynnetty sitä pätevyyttä, joka väestön joukossa on. Ja miksi näin, ei tapa, miksi näin tapahtuu, se on siitä syystä, että meillä on tällainen epävirallinen kiintiö. Miehet valitsevat miehiä, pojat kasvavat niin, että ajattelevat, että no me osaamme tehdä asioita ja naiset pohtivat enemmän. No, tietysti tämä tilanne voidaan ratkaista sitten niin, että muutetaan tätä yhteiskunnallista ulottuvuutta. Voidaan tietysti saada aikaiseksi myös muutoksia niin, että sanotaan, että olemme tyytyväisiä tähän epäviralliseen kiintiöintiin. Ei vaan haluamme muodollistaa sen. Ja tällä tavalla Tässä on joitakin osioita, joiden avulla tätä voitaisiin minun mielestäni tiukentaa hieman tai terävöittää hieman. Esimerkiksi kohdassa kolme sanotaan, että parlamentti houkut, vetoaa jäsenvaltioihin, että sopivissa tapauksissa, minusta tämä sopivissa tapauksissa voitaisiin poistaa. Kohdassa neljä olen samaa mieltä kuin edustaja Bilbao esimerkiksi kolme toimikautta peräkkäin. Kohdassa yhdeksän sanotaan, että Euroopan parlamentti kehottaa komissiota ja neuvostoa lisäämään tasa-arvoa, jos sitä vaaditaan. No minusta sitä kyllä vaaditaan. Nämä nyt ovat sanamuotokysymyksiä. Se, mitä olet tehnyt, on oikein hyvää. Minulla on kaksi lisäehdotusta tähän loppuun kun puhutaan näistä ulkoisista yhteyksistä, niin voitaisiin lisätä siihen, että kun lähetämme oman ryhmämme jonnekin, niin otamme huomioon valtuuskunnan kokoonpanon. Sillä voi olla tietysti vaikea pakottaa tähän, mutta ainakin pitäisi ottaa huomioon se. Ei ehkä ole hirvittävän hyvä ajatus lähettää kahta miestä Kööpenhaminaan, mutta näin tässä nyt vain viimeksi kävi. Asia voitaisiin siis pohtia sitä ja ottaa se mukaan tähän. Minusta se on tärkeä viesti, kun me EUn edustajina käymme tuolla EUn ulkopuolella ja tapaamme muita ihmisiä. Ja kun tapaamme ihmisiä, niin on tärkeää, että kaikki saavat puheaikaa, että minä puheenjohtajana miehenä puhun, vaan että myös naiset pääsevät puhumaan. Eli vaikka tasa-arvo olisikin että niin, että kaikki on jaettu miesten ja naisten kesken, mutta jos vain miehet puhuvat, niin se ei ole silloin myöskään hyvä. Meidän täytyy sehän ottaa tasa-arvokysymys huomioon silloin, kun valtuuskunta lähetetään ulkomaille. Nämä ovat siis ne tarkistukset, joita minä aion esittää. Minusta kuitenkin tämä mietintö on erittäin hyvä ja olet tehnyt erittäin hyvää työtä. Näin. Puheenvuoro Kiel Nielsenillä vielä. Kiitos. Yhteen kohtaan halusin palata. Siinä käsiteltiin näitä poliittisia puolueita ja sitä tapaa, miten työ etenisi. Minä haluaisin sanoa, että kyllä tuen sitä, mitä täällä sanottiin, että tässä pitäisi olla juridisia pakkokeinoja tai keinoja käytettävissä. Ranskassa minä kuulun vihreiden puolueeseen, joka on vuonna 1984 tasa-arvon kirjannut, kirjannut tähän perusohjelmaansa. Ja se koskee siis myöskin vaaliehdokkaita. Me olimme ensimmäisiä Ranskassa, joilla oli alueella Nord-Pas-de-Calaisissa nainen johtajana ja meillä on myöskin poliittisessa organisaatiossa me pääsehtinä Ranska ja meillä on kahdeksan naista 14 täällä parlamentin valtuuskunnassa. No se, että tässä ohjelmassa on sukupuolten välinen tasa-arvo mukana, se on tärkeää, koska sillä tavalla saadaan tuloksia syntymään. Joten Tältä pohjalta minä toivoisin, että kohdassa kolme poistetaan tämä silloin, kun mahdollista, vaan että lisätään sinne, että on syytä, siis tehdään pakolliseksi tämä sukupuolten tasainen edustuksellisuus. Pariteetti täytyy olla pakollisena mukana, koska minun mielestäni kiintiöt ovat vain prosenttikiintiöitä, joita voidaan soveltaa jossakin muualla se voi olla esimerkiksi kysymys ammattiryhmästä ja sanotaan, että näin ja näin monta prosenttia, prosenttia täytyy olla maaseudun edustajia opettajissa tai näin edelleen. Mutta pariteetti on aivan jotakin muutta. Se on sellainen osa yhteiskuntaamme, joka on, joka on syytä olla mukana. Tack så mycket för det och eh, då lämnar jag ordet till Kiitoksia. Ja näin annan puheenvuoron sitten komission edustajalle Fastrelle. Merci beaucoup, monsieur le, le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia puheenvuorosta. Tämä mietintöluonnos on tasapainoinen ja käsittelee erittäin tärkeää aihetta, koska siinä yritetään tarttua tähän pysyvään naisten aliedustuksellisuuteen vallanpaikoilla ja päätöksenteossa. huoli asiasta on myös yksi prioriteettikysymys viidestä prioriteettitoiminnasta Euroopan komission strategiassa, joka pyrkii saavuttamaan sukupuolten välisen tasa-arvon, ta- tasa- mm, arvoisuuden 2010-2015 haluaisin korostaa, että komissio aikoo kannustaa naisia osallistumaan seuraaviin Euroopan parlamentin vaaleihin erilaisin rahoitusohjelmin, kannustusohjelmin. Erityisesti kyseessä on ohjelma, joka koskee perusoikeuksia ja kansalaisuutta ja kansalaisen Eurooppa-ohjelmaa. Niin kuin itse mietinnössäkin korostetaan, komissio komissiolla on tietokanta, jonka se loi 2004 vuonna, ja tätä kautta voidaan säännöllisesti raportoida tilanteesta ja suuntauksesta liittyen naisten osallistumiseen poliittisessa elämässä, tietysti Euroopan tasolla, kansallisella tasolla, ja sama koskee taloudellista ja hallinnollista elämää, oikeuslaitosta. Komissio haluaa myös kiittää tuesta, jota tämä aloite on saanut tämän mietintöluonnoksenkin kautta. Mitä tulee ulkoisiin suhteisiin, niitä käsitellään myös tässä mietintöluonnoksessa. Ulkosuhdehallinto toimii monilla eri tasoilla pyrkien parantamaan naisten edustuksellisuutta poliittisesti ennen ka- ensinnä omissa riveissään se toimii näin, mutta sama koskee sen harjoittamaa ulkoista politiikkaa. En tietenkään tässä ota esille kaikkia toimenpiteitä, joihin on ryhdytty, vaan korostaisin erityisesti sitä, että Esimerkiksi kun YK naiset luotiin tämän vuoden alussa, komissio ryhtyy läheisiin yhteistyösuhteisiin tämän uuden yksikön kanssa YKssa juuri, jotta voitaisiin saada tällainen strateginen kumppanuus aikaan uuden elimen kanssa, jotta voidaan tehokkaammin toimia tasa-arvokysymyksissä naisten riippumattomuus toiminnassa. On tehty myös tällainen yhteistyö, yhteisymmärrysmuistio, jota todellakin jäsenneltäisiin hyvin tätä kumppanuutta. Sitä ollaan nyt tässä vaiheessa vielä laatimassa ja kehittämässä. Tietenkin EUlla on avainasema, kun puhutaan vaaliseurannasta ja valvonnasta. Ja tällaisen vaaliseurannan yhteydessä – valtappelun yhteydessä laaditaan raportteja ja niissä otetaan huomioon sukupuoliulottuvuus ja kerätään tietoja siitä, miten naiset ovat osallistuneet ehdokkaina, mutta myös äänestäjinä. Yksi tärkeä väline tietenkin liittyy siihen, että aletaan toteuttaa 13, päätöslauselmaa, joka koskee naisten osallistumista rauhan rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Siksi onkin tärkeää, että naiset voivat olla päätöksentekopaikoilla ja tätä kautta vaikuttaa siihen, että rauha saadaan aikaan, niin säilytetään tietyissä maissa. Ja tietysti tässä kontekstissa ulkosuhdehallinnon eri yksiköt tekevät työtä sen puolesta, että voidaan parantaa naisten asemaa. Ja vielä yksi instrumentti, jota, jonka merkitystä korostaisin, on eurooppalainen demokratia ja ihmisoikeusväline. Sekin pyrkii edistämään naisten autonomiaa ja suojelemaan naisia ja tyttöjä tällä alalla. Tietysti haluamme myös korostaa avainasemaa, joka on poliittisella puolueilla, jotta todellinen muutos voidaan saada aikaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Tack så mycket för det och då går slutordet till fru Pia. Kiitoksia ja vielä lopuksi edustaja Pietikäinen constructive uh, uh, comments. Kiitoksia näistä rakentavista kommenteista. Minä odotan eh, mielenkiinnolla niitä ja yritän saada ne mahdollisimman hyvin tänne mukaan. Ainoastaan kaksi asiaa näissä ehdotuksissa oli sellaista, joita haluaisin kommentoida. Ensinnäkin kohta kolme, tämä when appropriate kohta. Tässä on kysymyksessä vain tekninen kysymys, koska vaalit ovat niin erilaisia eri maissa. Eräissä vaalijärjestelmissä ei voi olla kiintiöitä, ei voida asentaa kiintiöitä. Ehkä kuitenkin voimme paremman sanamuodon löytää tähän on vain kysymys siitä, että tekniset vaalimallit ovat erilaisia eri maissa. Sitten toinen asia, kolme peräkkäistä kautta, jossa pitäisi olla naisten ja miesten pariteetti toteutunut johtavissa asemissa. Tähän liittyy se, että ei pelkästään valiokuntien johtajista, puheenjohtajista puolet pitäisi olla naisia ja miehiä, vaan tai että FAM-komiteassa pitäisi olla sama suhde. Jos meillä on nyt sitten miespuheenjohtaja, niin emme halua, että hänet väkisin sitten joudutaan vaihtamaan naiseen. Mutta ei saisi olla yli kolmen vuoden periodia, jossa eh, olisi vain toisen sukupuolen edustajia. joten jonkinlaista pariteettia kyllä tässä peräänkuulutetaan. Okei, tack så mycket för det. Och eh, då... No niin, kiitoksia. Näin voidaan päättää tämä keskustelu. Kerron aikataulusta vain tänään 20.12. kello 15 mennessä on tarkistusta jättämisen määräaika Ja sitten äänestämme tästä mietinnöstä 25-26.1. Ja täysistunnossa asia käsitellään öö, maaliskuussa. Näin on kohta 14 on käsitelty. Näin sitten siirrytään kohtaan 18. Siinä kysymys on miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta. panosta tavaroiden ja palveluiden saatavuuden ja tarjonnan alalla annetun neuvoston direktiivin 2014-13 saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltaminen. Annakin puheenvuoron heti edustaja Gurmaille. Thank you very much, uh, dear chair, uh, dear... Kiitoksia puheenjohtaja kollegat. Mielestäni tämä asia on paljon kiinnostavampi kun täällä nyt on kollega paikalla, mutta marraskuussa tästä piti keskustella. Silloin minä johdin kokousta Togossa. Haluamme näyttää hyvää esimerkkiä Afrikassa. Kahdessa paikassa tätä voi olla, mutta koska olen nyt vastuuhenkilönä, niin todellakin halusin tehdä itse, pitää itse tämän esittänyt. Ei siksi, etteivät muut siihen pystyisi, mutta olen sitä mieltä, että tässä minulta kiittäisin tiimiä ja niin erityisesti Angelaa avusta. Tämä osoittaa, että tämä on todella kiehtova, mielenkiintoinen aihe ja tämä voi antaa meille myös tavallaan esimerkin tai mallin silloin, kun komissio on vähän vastentahtoinen. Kukahan täällä muuten on tänään komissiosta edustamassa komissioa ei halua kiinnittää huomiota tähän kysymykseen. Ja mielestäni tämä on sellainen kysymys, joka vaikuttaa tavallisiin kansalaisiin naisiin ja miehiin. Ja voin sitten laatia työasiakirjan ja selittää, miten tämän asian näen. Ja olen todellakin varsin tyytyväinen kaikkiin yksiköihin, koska tämä nyt saadaan kaikilla eri kielillä ja todella halusin osoittaa, että yhtäläinen kohtelu toteutuu tässä asiassa. Puhun nyt erittäin lyhyesti näistä pääkohdista, koska muutakin asiaa on vielä esityslistalla jäljellä. Voit löytää tämän asiakirjan myös verkosta ja teillä kaikilla on ollut tilaisuus tutustua siihen. Ja oikeastaan kuulisinkin kaikkein mieluiten teidän ajatuksenne, enkä esitellä kovin pitkään omaa asiakirjani, koska mielestäni tämä puhuu kyllä puolestaan joten korostan vain muutamia kohtia teidän kanssanne ensinnä. Olen vastuussa kokonaisarvioinnista, mitä tulee tämän direktiivin täytäntöönpanoon. Kuitenkaan tämä ei ole mikään rutiinitehtävä meille, erityisesti johtuen tästä kuulusta testaa saa tuomiosta ja toiseksi, kuten me kaikki tiedämme, Euroopan komission piti laatia kertomus siitä, kuinka direktiiviä sovelletaan jäsenvaltioissa. Ja minun mietintöni Euroopan parlamentin päätöslauselma tulee perustumaan kyseisen asiakirjaan. Ikävä kyllä, kertomus ei ole vielä valmis, sitä on lykätty useita kertoja. Ja nyt se pitäisi julkaista vuoden lopussa ja tietysti jos joku on täällä komissiosta läsnä, niin todellakin haluaisin tietää tarkemmin milloin, koska nyt on aivan vuoden päiv- loppupäivät menossa, mitä tulee työpäiviin. Ensinnäkin että ymmärrän kyllä tämän lykkäyksen johtuen tästä test tapauksesta mutta nyt en näe mitään syytä enää viivästymiselle, joten nyt kehittä, kehottaisin jälleen kerran, kom, kerran komissiota esittämään arviointinsa mahdollisimman nopeasti. Ja syy, miksi tämä on niin tärkeää, on, että Eurooppa on nyt muuttunut täysin erilaiseksi kuin aikaisemmin. Ihmiset uskovat, että me olemme niitä, jotka eivät välitä kansalaisista. Ja tämä asia todellakin osoittaa, kun teollisuus on valmis auttamaan ja toimimaan. He eivät tiedä, miten pitäisi toimia. Ja kuitenkin sitten kaikki tämä tulee toteutumaan vuoden kuluessa, ensi joulukuussa. Tietysti normaalisti olisin odottanut komission kertomusta ennen kuin esittelen mietintöluonnoksen, niin kuitenkin tässä tapauksessa olen sitä mieltä, että direktiivissä on tärkeitä kohtia, joita, joihin pitää välittömästi kiinnittää täällä huomiota, jotta voitaisiin synnyttää keskustelua valiokunnassa ja pohtia, miettiä yhdessä, miten suhtaudutaan tähän mietintöön ja miten testassa tapaus erityisesti tähän vaikuttaa jonka pohjalta olen tätä tekstini laatinut. Tietysti tämä tarkoittaa, että olen joutunut perustamaan työni ei komission kertomukselle, vaan kertomukselle sukupuolesta ja syrjinnästä, mitä tulee tavaroiden ja palveluiden saatavuuteen tarjontaan. Ja samoin kertomukseen juuri sitä asiantuntijoita tasa-arvokysymyksissä 2009 vuodelta. Tämä työasiakirja mm, tarkoituksena on antaa yleinen katsaus direktiivin täytäntöönpanosta ja korostaa minun näkemyksiäni liittyen ongelmiin ja mahdollisiin ratkaisuihin, jotta voitaisiin voittaa tulevaisuudessa tällaiset ongelmat. Ja minä todellakin halusin näyttää komissiolle, että me olemme täällä tekemässä yhteistyötä ja tämä mietintö vaikuttaa muihinkin direktiiviin, siksi meidän pitää ottaa tämä erittäin vakavissamme. Joten näen myönteistä kehitystä. Direktiivi esimerkiksi puhuu todistetaakan muuttamisesta. Pitää voida osoittaa, että ei ole rikottu yhtäläisen kohtelun periaatetta. Tämä säädös otettiin käyttöön suurimmassa osassa kansallista lainsäädäntöä. Direktiivi vaatii, että pitää edistää yhtäläistä tasa-arvoa. Ikävä kyllä, kaikkia kriteerejä ei ole täytetty vielä kaikissa jäsenvaltioissa. Yksi tuloksista direktiivin kohdalla on siinä, että nyt suurin osa jäsenvaltioista sääntelee selkeästi syrjintää, mitä tulee raskauteen ja äitiyskysymyksiin. Kuitenkin syrjintää näissä asioissa voidaan todeta esimerkiksi asuntoalalla, vuokrakysymyksissä tai oli vaikea saada esimerkiksi lainoja tai ei ole vaikka lääkinnällisiä palveluita. Tämä oli ongelmallista aivan erityisesti, mitä tulee terveydenhoitoon. Sitten on kuitenkin muitakin kysymyksiä, joita pitää vielä työstää. Direktiivi on siirretty suurimpaan osaan kansallista lainsäädäntöä, mutta joissakin jäsenvaltioissa kansallisen lainsäädäntöön siirtäminen on jäänyt vailinaiseksi tai on lykätty tämän siirtämistä kansallisen lainsäädäntöön. Jotkut maat totesivat, Joissakin valtioissa on seurattu tällaista copy-out-menettelytapaa ja kaiken kaikkiaan on vakavia eroja, mitä tulee täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa. Tärkeä seikka, johon vielä pitää tarttua monissa kansallisissa lainsäädännöissä, liittyy imettämiseen ja syrjintään johtuen siitä. Mitä sitten ehdottaisin? Haluaisin antaa vain jotakin esimerkkejä. Minä olen sitä mieltä, että olisi kiinnostavaa analysoida se sukupuolista häirintää, jota koulutusjärjestelmässä voidaan todeta, vaikkakin Tämä ei kuulu direktiivin toimialaan. Samoin median ja mainonnan sisältö, vaikka sekään ei kuulu tähän tämän toimialaan. Tätä voitaisiin kaikkia arvioida ottaen huomioon alan merkitys tai näiden alojen merkitys, mitä tulee stereotypioiden kehittymiseen, mitä tulee luotettavaan tiedottamiseen ja tietoihin. Tätä pitäisi korostaa, tarvitaan suurempaa avoimuutta komissiosta, jatkuvasti ryhtyä rikkomusmenettelyihin, kun se on, tar- on, tar- tar- kun on tarvetta saada aikaan lainsäädännön tietokanta ja kerätä tietoa oikeustapauksista. Näin voitaisiin lisätä uhrien suojelua kysymyksessä, Mitä tulee sitten kansallisin tasa-arvoelimin parempi valvonta siitä, miten nämä tahot tehtä- täyttävät tehtävän, se on välttämätöntä. Samoin pitäisi vaihtaa parhaimpia käytäntöjä eri tahojen kesken. Ja ensimmäinen kohta liittyy tähän Testasha-oikeustapaukseen. Kuten me kaikki tiedämme, 5.1 artikla direktiivissä sää, vaatii, että kun arvioidaan vakuutusmaksuja, sukupuoli liittyy tähän, niin tämän ei pitäisi johtaa minkälaisiin eroihin yksilöiden kesken, mitä tulee hinnoitteluun ja palkkioihin. Poikkeuksena 5.2 artiklassa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus päättää ennemmin 21. joulukuuta 2007, kaksi vuotta sitten, sallia suhteellisia eroja hinnoittelussa, jos sukupuoli on määräävä tekijä riskissä ja jos todellakin käytetään luettavaa tietoa taustalla. Poikkeuslupa myönnetään ilman minkäänlaista aikarajoitetta. Kaikki jäsenvaltiot ovat käyttäneet tällaista poikkeuslupaa eri yhdessä tai muun tyyppisissä eh, eh, vakuutuksissa, erityisesti mitä tulee henkivakuutuksiin. 2011 maaliskuussa tuomioistuin piti tätä tuo, eh, poikkeuslupaa epäpätevänä. Tämä siis tulee toteutumaan vuoden kuluttua. On selvää, että suhde sukupuolen ja vakuutustuotteen välillä tulee monimutkaisemmaksi tätä kautta. Tietysti parlamentin jäsenä yksi pää on, hu, merkit, huolestani on kansalaisten etu. Hän ovat kuluttajia myös, ja kun ajattelemme markkinoita, tutkimukset osoittavat selvästi, että se, että lisätään elin, anteeksi, henkivakuutusten hintaa ja autovakuutusten hintaa, niin tätä voidaan odottaa erityisesti naisten kohdalla. Erittäin herkkä tasapaino täytyy löytää. Minusta on parempi, että liikelmä laatii hienovaraisempia metodeja, kun se arvioi riskejä sen sijaan, että nostettaisiin hintoja, mutta tältä ei kuitenkaan näytä. Kuitenkin emme pyri siihenkään, että vakuutusyhtiöt menettävät voittojaan. Peruskysymys, johon pitää voida vastata minun mielestäni on, ovatko naiset ja miehet samassa tilanteessa vakuutusasioissa vai olemmeko me erilaisia? Tiedot osoittavat selvästi, että monissa suhteissa erityisesti elinjään odotteen kohdalla tilanne on eri. Tällä hetkellä eri, eri, eritetty kohtelu, ei syrjintä vakuutuksessa, inno, vakuutushinnoituksessa periaatteessa tapahtuu objektiivisten tietojen pohjalta. Ja tähän mennessä sukupuolta on pidetty tällaisena tekijänä alalla. Ja puhun nyt viimeisestä sadasta vuodesta. Yksi monista kysymyksistä, niin voiko ja ala jatku, jatkossakin käyttää riskinarvioissa sukupuolta pohjana? Based pricing. Mutta minua kiinnostaa myös kovasti se, minkälaisia sosiaalisia seurauksia syntyy siitä, että kustannukset kasvavat vakuutuksessa ja miten tämä liittyy kuluttajakysyntään. On selvää, että päätöksellä voi olla huomattava vaikutus myös yksityisiin henkilöihin ja säästöohjelmiin ja yleensä se voi vaikuttaa keskustelun eläkkeistä. Sitähän nyt tällä hetkellä Euroopassa keskustellaan. Me puhuimme tästä juuri eilen komissaari Andorin kanssa. Tuomio vaikuttaa nyt taannehtivasti artikla 5.1 direktiivissä äh, tämä päätös tehtiin jo 2007, se on selvää, mutta mitä sitten tapahtuu sopimuksen uusioille, kun otetaan huomioon lyhyet siirtymäkaudet, kaikki kysymysmerkit ja jotta vältettäisiin ja tulevat kiistakysymykset, niin meidän pitää varmistaa juridinen varmuus täytäntöönpanokysymyksessähän täytäntöönpano on prioriteettikysymys myös kuluttajille. Hyvät kollegat, puhutaan nyt suoraan, jos vakuutusala pannaan vaikeaan tilanteeseen. Kuka sitten maksaa loppujen lopuksi tästä kustannukset? Me, kuluttajat. Komissio korostaa sitä, että sen mielestä lainsäädännön muutos ei ole välttämätöntä. Näin ei tapahdu. Komissaari Reding myös totesi, että kattavat suuntaviivat – tiedotuksen muodossa annettaisiin viimeistään tässä kuussa, ei vielä, vieläkin tätä odottelemme. Mielestäni on aivan selvää, että tässä on selkeä tarve juridiselle varmuudelle ja selkeälle yksityiskohtaiselle kattaville suuntaviivoille. Tämä on kiireinen kysymys. On todella epävarmaa, saadaanko nämä, riittävätkö nämä suuntavat vielä että varmistetaan, että saadaan aikaan riittävää varmuutta ja johdonmukaisessa täytäntöönpanossa, vaikkakin nämä suuntaavat olisivat jo valmiit, niin kuin on luvattu. Tässä mielessä pitäisi kiinnittää vielä enemmän huomiota siihen, että tarvitaan lainsäädännön sopeuttamista tietenkään emme voi paljonkaan tälle tehdä, koska komissio ei halua tässä toimia. Mutta panokset ovat kyllä varsin korkealla. Kun otetaan huomioon tämä direktiivi voi saada aikaan samanlaisia täytäntöpano-ongelmia, niin toivon, että tämä tuomioistuimen päätös otetaan huomioon, kun laaditaan tähän liittyvää lainsäädäntöä. Minä uskon, että minun työn ei ole mikään yhden naisen ohjelman numero siksi, kun esitän tätä mietintöä, niin halusin varmistaa, että se asianmukaiselle heijastelee teidän ja meidän kaikkien näkemyksiä. Lyhyesti selitin kysymyksiä ja kommentteja, jotka liittyvät tähän tuomion istuimen päätökseen. Nyt haluaisin pyytää, että te kertoisitte näkemyksistänne minulle. Ja huomaankin, että minä olen täällä ainoana esittelemä paikalla ja tietenkin onneksi ystäväni varapuheenjohtaja Matera on paikalla – No varmasti tässä syntyy hyvä keskustelu ja haluaisin nyt kuulla teiltä teidän ajatuksianne ja sama koskee koko direktiiviä. Kiitoksia huomiostanne. Toivotan vielä hyvää joulua kaikille. Kaikille. Ja sanon, että tämä ei ole mikään mission impossible tehdä muutoksia silloin, kun ne ovat tarpeellisia. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia. Juuri kuten sanoit, niin eipä täällä nyt enää niin hirvittävän monta ihmistä ole paikan päällä. Mutta minulla on sinulle seurantakysymys. Sinähän olet ottanut tässä esille useita suosituksia tässä lopussa siitä, mitä mieltä olet, mitä pitäisi tehdä. Onko sinulla jotain lisäajatuksia sen suhteen, mitä valiokuntamme voisi tehdä? Tietysti me nyt sitten odotamme myös komissiokertomusta, mutta kysymys on siitä, että oletko itse ajatellut jotain konkreettisempia ajatuksia. Katson täällä ympärilläni. Joten voin antaa komission edustajalle puheenvuoron. Je vous remercie. Kiitos. Kuten tiedätte, te tiedätte, komissio on käynyt hyvin eh, syvälle luotaavia konsultaatioita vakuutusasioista, kuluttaja-asioista jäsenvaltioiden kanssa. Varapuheenjohtaja Reding on myöskin eh, sitoutunut eh, siihen, että vuoden loppuun mennessä hyväksyttäisiin suuntaviivat, joiden myötä selvennetään näitä tärkeimpiä seikkoja sillä tavalla, että ne olisivat kaikkien etujen mukana, mukaisia. Tuomion mukaan e, Siis itse asiassa huomenna pitäisi tapahtua jotakin. Ja se, että suuntaviivat hyväksytään, niin se tarkoittaa sitä, että se olisi vuotta aikaisemmin kuin mitä tuomioistuin on aikamääräksi asettanut. Okei, okay. okei, eh, okay, tuo Jeudetille. No niin, ja sitten edustaja Kurma, olkaapa hyvä. No niin, ensinnäkin, koska meitä tällä enää kolme kollegaa on huoneessa kaksi mahtavaa naista ja hienoa puheenjohtaja Tämä asiakirja on valmis huomenna ja koska kysymys on Euroopan parlamentista, komission tulisi kunnioittaa meitäkin ihmisinä. Kyllä mekin tarvitsemme lomaa, mikä merkitsee sitä, miksi, että miksi emme voineet esittää tätä asiakirjaa hieman aiemmin. Minusta tämä asiakirja oli jo marraskuun puolessa välissä valmis, mikä merkitsee sitä, että minä kunnioitin täysin komissiota – ja annoin vähän neuvoja sen suhteen, mitä me ajattelemme, ja olen kiitollinen kollegan avusta. Tämä tarkoittaa sitä, että komissiolla on ihan yhden tekevää Euroopan parlamentti. Pahoittelen kovasti. Toiseksi. Ei kukaan pyytänyt minulta neuvoja. En minä saanut mitään asiakirjoja, en mitään palautetta. En kutsua, että tästä asiasta keskustellaan. Minkä tyyppinen tyyppistä yhteistyötä te haluatte Euroopan parlamentin kanssa. Teidän täytyy ymmärtää, että Euroopan parlamentti on vahvempi kuin koskaan. Me edustamme Euroopan kansalaisia. Kyllä teidän pitää sitä kunnioittaa. Ja minä tein tämän työasiakirjan pienen tiimimme kanssa, koska haluaisimme näyttää, että me olemme vastuussa. Ja nyt sanotte kolmessa lausessa, että meitä on konsultoitu ja mitä sitten? Mikä oli jäsenvaltioiden palaute tai vakuutusyhtiöihin? Kyllä minä sen tunnen. Siellä tehtiin tutkimuksia. Otettiinko huomioon ne? Ei. Koska asiakirja oli vielä valmis. Joten minä mielestäni komission pitäisi kunnioittaa meitä parlamentissa. Ja tietysti hyvä jotta koska teillä oli yksi kysymys, niin halusin vain kertoa omista ajatuksistanne ja motivoida teitä sen suhteen, miten voimme ottaa lisäaskelia. Te voitte puheenjohtajana kirjoittaa kirjeen ja sanoa, että nyt on 20. joulukuuta, emmekä saaneet mitään tietoa siitä, millä tavalla yhteistyötä halutaan tehdä komission kanssa. Ja meillä tulee tietysti tämä ikädirektiivi. Siinä on samanlaiset seuraukset. No sitten tässä kerrotaan, että tästä tapaus tulee esille. No mitä sitten? Jos me olemme vastuullisia kansalaisille, meidän täytyy toimia tarkasti. Meillä on moraalinen vastuu. Meidän täytyy osoittaa, että pyrimme tekemään tämän kansalaista eteen ja siitä syystä olen kovin kiitollinen siitä, että asiakirja on huomenna valmis, mutta uskon, että se tapahtuu, tietysti on hyvä, että se tapahtuu yksi vuosi ennen toimintaa, mutta sitten en ensimmäistä tammikuun viikkoa kaikki varmaan ovat lomalla ja nauttivat joululomasta. Ja tästä syystä toivotaan, että tämä välittää hyvä viestin komissiolle. Me emme ole täällä mitään marionetteja, vaan ihan vakavasti otettavia päätöksentekijöitä. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja ja kiitoksia kaikille, jotka jäitte tänne. Olen kiitollinen tässä ystävällinen, että tulit tänne. Eh, okej, okay, det finns ingen mer som är uppsatt på talarlistan. No niin, kuka muu ei ole puhujaluettelossa. Näin ollen tämä keskustelu voidaan päättää. Ja näin 27-28. helmikuuta keskustelemme tästä mietinnöstä. jättämistä määräaika on ensimmäinen kolmatta kello 12. Ja valiokunta äänestää tästä 27.3. Ja asiasta vielä ei ole päätetty siis siitä, milloin se täysistuntoon tulee. Näin ollen tämä kohta voidaan päättää. Ja näin siirrytään kohtaan 16. Ja kohta 16 ja 17 voidaan käsitellä yhdessä, koska ne liittyvät toisiinsa ja sama esittelijäkin on kyseessä, anteeksi valmistelija on kyseessä. Jos kenelläkään ei ole mitään sitä vastaan, niin 16-17 käsitellään yhdessä ja jätämme puheenvuoron edustaja Materalle. Olkaapa hyvä. Grazie Presidente. Anch'io noto come la collega Zit... Kiitos puheenjohtaja. Minä täällä panen merkille myös sen, että hyvin kiinnostavat argumentit ovat kyseessä, mutta täällä nyt siis kollegoita on melko vähän. Joka tapauksessa seuramme on mitä oivallisinta meille itsellemme. Me tiedämme, miten tämä pariteetti on eräs peruskysymyksistä ja perustuksista Euroopan unionissa – joka vuosi me katsomme, miten naisten ja miesten tasa-arvoa edistetään budjetissa. Minä olen eh, siis tarkkaillut eh, nyt sitten budjettia osastossa kolme ja seurannut sitä, miten, eh, miten tämä vastuuvapaus 2010 tähän suhtautuu siis pääosasto kolmessa unionin yleisessä budjetissa on asioita, joista olen korostanut sitä, että on tärkeää eriyttää budjetin toteuttaminen sukupuolineutraalista näkökulmasta asia, mitä täällä ei ole mainittu. Pitäisi myöskin Mitä tasa-arvoinstituuttiin tulee tässä otsakkeessa kaksi, niin siellä puhutaan käyttökuluista, toimintakuluista. Meillä on noin 440 miljoonaa euroa, jotka on jäädytetty siitä syystä, että Liet Erdoan hallituksella on ollut ongelmia rekrytoinnissa. Ja on myös vuokrien kanssa ongelmia. Sitten otsakkeessa kolme 220 miljoonaa euroa myös jäädytetty. 185 miljoonaa euroa ja nämä toimintakulut ovat sellaiset, että tämä on viivästyttänyt toimintaa, koska pätevää henkilöstöä ei ole saatu palkattua. On tärkeää saada tyhjät ähm, toimet äh, täytettyä, jotta työtä voidaan jatkaa. Olen myöskin täällä tuonut esiin sen, että että on tärkeää mainita ne esteet, joihin törmätään. Ja tämä sen tähden, että voidaan toimia mahdollisimman avoimesti. ja sillä tavalla, että Euroopan parlamentti saa kaikki ne tiedot, joita se tarvitsee. Tarkistusten jättäminen on 9.1.2012, eli heti tämän joulutauon jälkeen. Eikä minulla ole mitään muuta tähän nyt lisättävää. Nämä ovat yksinkertaisia lausuntoluonnoksia, mutta niitä on syytä seurata tarkasti. Tämä tarkoittaa, että minä seuraan Vilnan viraston toimintaa tai tasa-arvoinstituutin toimintaa. Se on hyvin tärkeää työtä. Kiitän teitä ja uskon, että tässä nyt valiokunnan työt ovat jo loppusuoralla. Kiitoksia, että kuuntelitte minua. Kiitoksia myös teille, että olette ollut aktiivinen miespuheenjohtaja ja uskon, että teidän yhteistyöstänne voimme jatkoa, ja no te jatkossakin. Eh, eh, Kiitoksia. Niin, muutama minuutti meni ohi, kun minulla ei ollut kuulokkeita päällä. Mutta kuuntelin kuitenkin koko ajan. Mutta Italia täytyy tietysti vielä vähän harjoitella. Edustaja Gurmai, olkaapa hyvä. Exactly, our Hungarian translator said that probably... Unkarainen tulkki sanoi, että ehkä ymmärrättekin varsin hyvin Italia, mutta hienoa, että olemme näin monikielisiä. Grazie. Hyvä. Uskon vahvasti, että on erittäin tärkeää, että sellaisessakin asiassa, joka on niin merkittävä, nimittäin yleinen talousarvio EU-ssa, uskon tietysti, että Euroopan tasa-arvoinstituutti on myös erittäin tärkeä asia. Haluamme tehdä selväksi, että me seuraamme tätä tilannetta. Ja olen varma, että Barbara, oh, hän on varsin nuori henkilö, joka toimii arvokkaasti tässä miesvaltaisessa budjettivaliokunnassa. Mielestäni on myös erittäin tärkeää, että hän laatii tämän lausunnon, mutta koska hän on varsin aktiivinen jäsen budjettivaliokunnassa, on tärkeää, ja jo seuraatte hänen tekemäänsä työtä, niin tämä on todellakin merkittävää. Mm-hmm. Täällä on yksi lause, jossa korostetaan, että budjettiarvioinnissa pitäisi ottaa huomioon ehdottomasti taas äh, sukupuoliulottuvuus, se on selvä, selvästi todettu tämän tyyppistä yhteistyötä meidän mielestämme siis tarvitaan. Mitä tulee vielä Euroopan tasa-arvoinstituuttiin, siitä voisi tulla sellainen ta- instituutti, joka laatii hyviä tilastoja ja näin saadaan hyvä pohja meidän tekemällemme työlle, mutta tietenkään näin ei vielä ole. Ja meidän pitääkin varmistaa, että ensi vuonna budjettia tasa instituutin kohdalla tehostetaan, koska jos halutaan kunnon työtä, niin on selvää, että myös varoja tarvitaan. Niin kuin eilenkin olin todella hämmästynyt tästä puheenvuorosta, joka liittyi kriisin vaikutuksiin tasa-arvokysymyksessä. Tarvitaan siis todellakin tilastotietoja ja siksi pitää seurata erityisesti tätäkin asiaa. Tietysti haluaisin tutkim- tällaisia tutkimuksia tasa-arvoinstituutilta jatkossakin. Olen todellakin kiitollinen Barbaran, Barbaralle hänen tekemästään työstä, ei vain tässä asiassa, vaan myös mm, vaarallisten ominaisuudessa. Tietysti otan huomioon myös tulkit, jotka ovat tehneet hyvää työtä koko vuoden ajan ja samoin teknikot ovat ammattihenkilöitä. On hienoa. Tarvitsemme tällaista vahvempaa läsnäoloa ja silloin kun mm, on tärkeää, että eh, kun toimit puh- muiden puheenjohtajien kanssa, niin osoitat, että todellakin otat huomioon tämän tasa-arvokysymyksen ja sukupuolikulottavuuden. Jag vill bara understryka också att jag, jag tycker att det Kiitoksia. Haluan vain korostaa sitä, että se mitä edustaja Montero totesi, on hyvä. Ne, mitä, ne ehdotukset, mitä olet tehnyt, niin tietysti on vähän oloa, että näitä kaikkia asioita ole riittävästi esillä, niitä pitäisi olla. Tasa-arvo näkökohta on niin tärkeä ja se on hieman noloa kyllä, että se alusta lähtien ole ollut mukana. No nyt sitten edustaja Bauer seuraavana. Thank you so much. Kiitos. Aluksi haluan yhtyä niihin puhujiin, jotka toivottavat kaikkea hyvää jatkossa. Haluaisin myös kertoa, että arvostan kovasti työtä ja sitä sitoumusta, jota Barbara on työssään osoittanut tässä yhteydessä aikaisemminkin. Minusta tuntuu, että viime vuoden käytäntö aikana, jolloin keskustelimme ensi vuoden budjetista ja vastuuvapaudesta, niin siinä yhteydessä olisi hyvä tasa-arvoinstituutin johtajan olla paikalla keskusteluissamme. Se on kuitenkin kaukana. Joskus meiltä yhteydet katoavat tähän instituuttiin. Olen varma, että, ei, että kun he muuttavat toiseen rakennukseen, niin tulee jotain ongelmia. Ehkä voisi näitä töitä tämä valiokuntamme kanssa koordinoida. Instituutti on hyvin keskittynyt puheenjohtajuuksien valmisteluihin. Se on tietenkin välttämätöntä, mutta meidän pitäisi saada oikeaan aikaan tietoa. Eskäm, ehkä Rova Langbakke tai joku muu, joka on vastuuhenkilö, voitaisiin kutsua tänne paikalle, jotta meillä pysyisi parlamentin valiokunnan kanssa hyvät yhteydet sinne. Näin voisimme yhdessä keskustella siitä, mitä tapahtuu. Ainakin kerran vuodessa voisimme sopia tällaisen keskustelun käymisestä. budjetin valmistelun yhteydessä tai vastuuvapauden käsittelyn yhteydessä voisi olla hyvä hetki. Tack, fru Bauer. Jag håller... Kiitoksia. Edustaja Bauer, olen kanssasi aivan samaa mieltä. Ja otamme tämän kysymyksen sitten myöhemmin esille. Oikein hyvä ehdotus. Se voidaan siis sisällyttää suunnitteluun. Onko komissiosta joku paikalla? Meillä ei ole mitään henkilöä täällä nimetty, joka haluaa sanoa jotain. Ei näytä olevan. Kukaan ei halua sanoa mitään. Ei, okei. Okay. No siinä tapauksessa sitten annetaan loppupuheenvuoro edustaja Materalle. Semplicemente per sostenere eh, l'iniziativa. Kiitos puheenjohtaja. Haluan vain tukea sitä, mitä Rova Bauer tässä ehdotti. Olisi hyvä idea kutsua joku henkilö tasa-arvoinstituusta puhumaan, puhumaan meille mutta tänään, koska kollegoja ei ole paikalla, niin emme pystyneet nyt menemään asiassa ihan yksityiskohtiin saakka. Niin kuin te sanoitte, puheenjohtaja, Taloudellisissa kysymyksissä, kuten budjettiasioissa, usein niitä pidetään vaikeina aiheina. Minä kuitenkin puollan niitä ja haluaisin puhua myös budjettivaliokunnan puolesta parlamentissa. Ryhmäjohtajani Mario Mauro kertoi minulle, että tämä on erittäin tärkeä valiokunta. Siellä oppii paljon, se on hiukan filosofinenkin paikka olen saanut tällaista filosofista koulutusta siellä, mutta kuitenkin olen pystynyt, kun olen hiukan ponnistellut löytämään mielenkiintoisia asioita ja mielelläni välitän tämän inton ja mielenkiinnostukseni myös kollegoille, joten tuen lämpimästi Rova Bauerin ehdotusta. Okei, okay. No niin, näin on tämä keskustelu käyty. Kerron vain aikataulusta, jotta ei väärinkäsityksiä siitä synny. Määräaika tarkistusten jättämiselle on tänään kello 15, 20.12. kello 15. Ja sitten äänestämme asiasta 25.26. ensimmäistä. Budjettivalvontavaliokunta käsittelee asiaa 27.3. Eli tänään tarkistusta jättämisen määräaika. Näin ollen voidaan päättää kohtia 16.17 käsittely. Mennään kohtaan 19 muut asiat, joita ei näytä olevan, joten se päätetään. Ja siirrytään kohtaan 20 seuraava kokous. Se pidetään Brysselissä 25.26.1. Ja koska nyt meillä on joululoma tulossa ja pyrimme olemaan vähän vapaallakin, niin haluan mielelläni toivottaa teille oikein hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta kaikille, tu, kaikille työntekijöille, täällä avustajille ja tulkeille. Toivottavasti kaikki saavat levättyä. Ja me olemme kaikki sen ansainneet. Näin me näemme sitten uudelleen uusin voimin tammikuussa. Joten kiitoksia kovasti. Hyvää joulua ja mukavaa ottavat. Koordinaattoreiden kokous alkaa kello 11.30.